Signor presidente. Puhemies. Muito boa tarde. Eh, Hyvää iltapäivää. Istun tavataan jälleen. Minulla on ilmoituttavaa. Huominen äänestys perjantaina 19. kesäkuuta jaetaan eri äänestysjaksoihin, jotka on ilmoitettu. Kun ajatellaan ää, ähm, tarkistusten lukumäärää ja kun otetaan huomioon äh, esitykset erillisiksi ja kohtakohdalta äänestykseksi, äh, äänestykseksi, tämä on välttämätöntä. Tämä oli tämä ilmoitusasia näistä äänestysrupeamista. Nämä tiedot ovat jo internetissä parlamentin sivuilla, joka tulee ensisijaiseen informaatioon. Tämä esityslista myös päivitetään ja julkistetaan. Kukaan ei vastusta ne. Näin ollen tämä muutos on hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä huomenna. Meillä on kolme äänestyskierrosta. Sitten tulosten ilmoittamiset toisesta, toiselta äänestyskierrokselta. Tulokset ovat seuraavia. Aloitan seuraavasti. Pankkiunioni. Kappale kolme hyväksytty kappale 4, osa 1, hyväksytty. Kappale 4, osa 2, hyväksytty. Kappale 5, osa 1, hyväksytty. Kappale 5, osa 2, hyväksytty. Kappale 5, osa kolme hyväksytty. Sitten tarkistus 10, kohtaan 7 hyväksytty. Tarkistus 11 liittyen kohtaan 9 hyväksytty. Kappale 10 osa 1 hyväksytty. Kappale 10 osa 2 hyväksytty. Kappale 10 osa 3 hyväksytty. Kappale 11 osa 1 hyväksytty. Kappale 11 osa 2 hyväksytty hyväksytty. Kappale 13, tarkistus 15 kautta 1 hyväksytty. Tarkistus 5 osa 2 hy- hylätty. Tarkistus 2 hylätty. Kappale 14, osa 1, hyväksytty. Kappale 14, osa 2, hyväksytty. Kappale 15, osa 1, hyväksytty. Kappale 15, osa 2, hyväksytty. Kappale 18, hyväksytty. Osa 1 hyväksytty. Kappale 18, osa 2 hyväksytty. Kappale 18, osa 3 hyväksytty. Kappale 18, osa 4 hyväksytty. Tarkistus 6 kohtaan 21 hylätty. kappale 30 hylätty. Kappale 31 osa 1 hyväksytty. Kappale 31 osa 2 hyväksytty. Kap- tarkistus 3 kohtaan 33 hylätty. Tarkistus 7 kappaleeseen 36 niin ikään hylätty. Tarkistus 12 kappaleeseen 41 hyvä, hyväksytty. Tarkistus 41 osa 1 raukeaa. Kappale 41 osa 2 niin ikään raukeaa kappale 44 hyväksytty. Tarkistus 8 kappaleeseen 49 hylätty. Kappale 50 hylätty. kappale 51 osa 1 hyväksytty. Kappale osa 2, kappaleessa 51, niin ikään hyväksytty. Osa 3, kappale 51, niin ikään hyväksytty. 52 hyväksytty. Tarkistus 53 hyväksytty. Sitten tarkistus 4 kappaleen 56 jälkeen hylätty. Tarkistus 9 johdantasokappaleeseen C hyväksytty. Tarkistus 1. Johdantasokappaleen H jälkeen hylätty. Nämä olivat tulokset eh, pankkiunionia koskevasta mietinnöstä. Sitten on vuorossa tulokset, äänestystulokset kohdasta, joka koskee vuoden 20, 2021 talousarviota ja sen suuntaviivoja. Ja tulokset ovat jo ruudulla. Älä. Ähm, joo. Eli yksityiskohdat löytyvät näytöltänne. Mutta esittelen teille vain nämä lopulliset äänestystulokset. Tarkistus 24 hylätty. Tarkistus 7 hylätty. Tarkistus 8, sen ensimmäinen osa hylätty. Tarkistus 8, toinen osa hylätty. Tarkistus 9 hylätty. Tarkistus 10 hylätty. Tarkistus 11 hylätty. Tarkistus 12 hylätty. Tarkistus 13 hylätty. Tarkistus 15 hylätty hylätty. Kohta seitsemän, hyväksytty. Tarkistus 16 liittyen kohtaan kahdeksan, hylätty. Kohta kahdeksan, sen ensimmäinen osa hyväksytty. Kahdeksikon toinen osa Hyväksytty sekin. Kohta yhdeksän ensimmäinen osa hyväksytty. Yhdeksikön toinen osa hyväksytty sekin. Seuraavaksi kohtaan 11 ensimmäinen osa hyväksytty. 11.2 hyväksytty. Tarkistus numero 17 kohtaan 13 liittyen hylätty. Tarkistus 22 kohtaan 13 liittyen hylätty sekin. Kohta 13 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa hyväksytty sekin. Tarkistus 1 koskien kohtaa 17 hyväksytty. Tarkistus 14 kohdan 20 jälkeen hylätty. Tarkistus 23 hyväksytty. Kohta 23 hyväksytty sekin. Näin pääsemme tarkistukseen numero 25. Se on hylätty. Kohta 26, ensimmäinen osa. Hyväksytty. 26, sen toinen osa. Hyväksytty sekin. Tarkistus 18, kohtaan 27. Hyväksytty. Kohta 30, ensimmäinen osa, hyväksytty. 30, sen toinen osa, hyväksytty myöskin. Näin pääsemme kohtaan 31, tarkistukseen numero 2, se on hylätty. Tarkistus 26, kohdan 33 jälkeen, hylätty. Tarkistus 27, hylätty. Tarkistus 19 kohtaan 38 liittyen hyväksytty. Tarkistus 28, hylätty. Seuraavaksi kohta 41, sen ensimmäinen osa, hyväksytty. Sen toinen osa, hyväksytty niin ikään. Seuraavaksi tarkistukseen 3D kohtaan 45 liittyen tämä on hylätty. Tarkistus 20 kohtaan 49 on hylätty. Kohta 49, alkuperäinen teksti, hyväksytty. Kohta 51 ja siihen liittyvä tarkistus 21 on hylätty. Sitten tarkistukseen 4 koskien kohtaa 57 hyväksytty. Koh, johdantosan kappale Aan jälkeen, tarkistus 5 hylätty, tarkistus 6 johdatosan kappaleen B jälkeen, tämäkin on hylätty. Näin ollen olemme kuulleet äänestyskierroksen tulokset aiheesta pankkiunioni ja suunta viivat. Sitten vielä kolmanteen äänestykseen, mutta ennen sen aloittamista haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Holmajerille. Hän haluaa lausua muutaman sanan päätöslauselmasta – koskien menettelyiden uuden alo- uudelleen aloittamista. Kohteena on Tsekin tasavallan pääministeri. Kyse on eurooppalaisten varojen väärinkäyttö ja eturistiriitatilanne. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, pikapuoliin ruvetaan käsittelemään tätä päätöslausumaa, joka koskee tasavallan pääministerin toimintaa EU-varojen rahojen käyttämisestä ja mahdollista eturistiriidasta. Tämä esitys on työstetty eri poliittisten ryhmien kesken ja se perustuu myös sekkiin tehdyn virkamatkalla saatuihin tietoihin ja siellä ei ole mitään toimivaa järjestelmää, jolla voitaisiin selvittää eturistiriitoja ja systeeminen epäselvyys on on oikeastaan sellainen tekijä, joka vaikeuttaa tehokasta valvontaa ja myös eturistiriitojen välttämistä. Lisäksi eh, korkein tutkintaviranomainen on työssään aika rajallinen ja siinä on, ja virkamiehiä painostetaan. Tärkein viesti tässä päätösasemassa on se, että jos vakava eturistiriiti vahvistuisi, niin viipumatta se täytyy, viipumatta se täytyy ratkaista kolme mahdollista, joko niin, että taloudelliset edut poistetaan, tai sitten sitten pidättäydytään päätöksistä, jotka mahdollisesti voisivat sisältää eturistiriidan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin, niin on mahdollista vain se, että eroaa virasta. Ja tässä, tässä ehdotan äänestyslistaan plussaa. Ja jotta tämä, hakemus, tämä esitys ei heikentyisi, meidän pitää saada laaja enemmistö tämän taakse, eikä pelkästään lähdetä rikastuttamaan yksittäisiä olikarkkeja. Äh, paljon kiitoksia. Tämän alustuksen jälkeen Voineemmekin aloittaa kolmannen äänestyskierroksen. Äänestys on alkanut ja jatkuu vielä kello 19.45 asti. Tässä sovelletaan samaa äänestysmenettelyä kuin kahden ensimmäisen äänestyksen yhteydessä, joten kolmas äänestyskierros alkaa. Aika päättyy 19.45 Brysselin aikaa. Tulokset julkaistaan kello 22.15. Näin olemme päättäneet äänestyskierrokset ja päätän istunnon tähän. Kiitos.